Um, to... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Tervetuloa tähän ylimääräiseen valiokunnan kokoukseen. Tervetuloa vaara äh, komis- äh, puheenjohtaja äh, Dombrovskiskille näin aikaisin aamulla tähän jäseneltyyn vuoropuheluun. Tehän olette vastuussa talous, talouden vakaudesta ja Pääoma markkinaunionista. Ensin haluaisin hyväksyä esityslistan. Hyvä. Ja sitten siirrymme saman tien vuoropuheluun, jossa keskitymme siis äh, rahoituspalveluihin, vakauteen ja äh, pääomamarkkinaunioniin. Kuten me tiedämme, niin Dombrovskis äh, tulee 10. joulukuuta yhdessä komission jäsen Moskovicin kanssa ohjausjaksosta ja budjettiluonnoksesta. Ja tämä oli siis koordinaattoreiden päätösartiklan 7.3 perusteella 43 asetus Tuupakista. Joten meillä on hyvin paljon keskusteltavaa näistäkin aiheista. Meidän tavoitteenamme on kuitenkin nyt keskittyä rahoituspalveluihin ja mehän teemme hyvää työtä, intensiivistä työtä, kun yritämme viedä päätökseen mahdollisimman paljon monista komission ehdotuksista, joita on hyväksytty tässä viime kuukausina ja vuosienkin aikana. Eilen komissio antoi kaksi tiedonantoa, jossa katseltiin viimeisimpiä kehityskulkuja riskin vähentämisessä pankkisektorilla ja uudesta rahoitusjärjestelmästä. Ja haluaisin myös painottaa MPListä järjestämättömistä lainoista, että me eilen äänestimme tästä Meillä on ollut tällainen nopea käsittely. Ja kuten teidän tiedonannossanne sanotaan, niin tiedot ovat äh, hyvin rohkaisevia liittyen äh, näihin ongelmalainoihin ja myös äh, tähän varautumisjärjestelmään backstopiin. Joten tavoitteena on, että hyväksyttäisiin sekä lainsäädäntöteksti ja se, että me tässä toimimme nopeammin, niin asetus ja riita vaan meille tulee myös direktiivi, joten meidän täytyy tässä tehdä hyvin paljon töitä samoin kuin neuvoston, koska tavoitteena on, että ei rinnakkain, mutta kuitenkin, että molemmat paketit hyväksyt, saataisiin hyväksyttyä. Me emme ole vielä siinä vaiheessa, mutta pankki unionipaketista on saatu epävirallinen sopimus. Ja haluaisin tästä onnitella ja kiittää molempia esittelijöitä, koska tämä on ollut valtava työ, koska me nopeutimme työtämme niin, että saatoimme antaa poliittista tukea neuvoston päätökselle. Ja me toivomme, että se on nyt sitten tarpeeksi kunnianhimoinen niin, että tällainen ennalta kokematon nopeus vaikuttaa siihen, että me saamme käsiteltyä tämän niin nopeasti. Mutta nyt annan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Dombrovskisille pu- puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, uh, uh Roberto. Uh, on... Kiitoksia Roberto, hyvät jäsenet. Aivan ensiksi kiitoksia tästä kutsusta tulla keskustelemaan näistä yhteisistä töistä tänään. On sanottava, että Nykyisessä epävarmassa globaalissa ilmapiirissä EU tarvitsee valuutaunionia, joka pärjää tulevissa talouden shokkeissa ja mahdollistaa EUlle vahvemman kansainvälisen roolin. Tämä merkitsee sitä, että meidän on yhdennettävä EUn rahoitusmarkkinoita entisestään ja parannettavaa shokin vastaanottokykyä ja lisätä yksityisen rahoitusriskin kantamisen ja kautta Meillä on useita lainsäädäntöä ehdotuksia, kuten puheenjohtajakin niistä puhui. Vaalit ovat kuitenkin nopeasti tulossa ja näin ollen lähiviikkoina, pikemminkin viikkoina kuin kuukausina on todella tehtävä edistystä Eilen komissio hyväksi kaksi edistämisen eh, kertomusta pankkiunionista ja pääomamarkkinaunionista. Haluaisin käydä nämä läpi tänään teidän kanssanne. Ja tämän lisäksi puhuisin lyhyesti fintech-rahoitustekniikasta ja maksusta pankkiunionista. Eilen kertomus, eilisen kertomus osoittaa, että olemme saaneet vähennettyä riskin, vähennettyä ja, riskin vähennystä ja, ja rahoituksen vakaus on vahvistunut. Kuitenkin heikkouksia vielä on jäljellä Tämä kevään paketissa pyrittiin siihen, että ongelmalainat vielä vähentyisivät. Sitten tästä vakavaraisuus ähm, backstopista äh, kollegiossa pyritään sopimukseen vuoden loppuun mennessä, mutta olisi muistettava se, että direktiini, joka koskee ähm, jälkimarkkinoita ja ongelmalainoille ja muita, nämä ovat myös olennainen osa tätä pakettia vakavaraisuus backstop taas kannustaa pankkeja hoitamaan ongelmalla nopeammin. Direktiivi auttaa pankkeja toimimaan sääntelyympäristössä helpommin. Hyviä uutisia. Me olemme lähellä sopimusta koskien 2016 pankkipakettia ja olen tyytyväinen trilogin edistyksen paketin avulla saadaan aika useita uudistuksia ja täytäntöön pannaan kansainvälisesti sovittut sopimukset. menestys merkitsee sitä, että pankkiunioni pääsee eteenpäin ja komissio vetoa sopimuksen koskien tätä yhden pankkikriisimekanismia mm, kysymystä, rahastoa ja talletussuojajärjestelmä. Tässä vetoamme poliittisen ryhmän Euroopan parlamentissa niin, että neuvottelut etenevisivät reippaasti, jotta voitaisiin varmistaa se, että edis saadaan valmiiksi. Sitten pääomamarkkinaunioni. Tähän tarvitaan tärkeimmät rakennuspalikat valmiiksi vielä tällä kaudella. Tärkeisiin asioihin koskee, kuuluu se, että saadaan lisää talletuksia, investointia ja rahoitusta pienemmille yrityksille. Olemme ehdot että pääomamarkkinaunionien varten useita lainsäädäntöehdotuksia, niistä kymmenen vielä lainsäätäjien pöydällä. Tiedän, että teette paljon työtä monien asioiden parissa, mutta en tulevina viikkoina vetoan teidän kykyynne tehdä kompromisseja ja saada aika ripeää edistystä. Euroopan investoijat, sijoittajat ja yritykset tulevat tästä hyötymään. Sitten Euroopan laajo- laajuiset eläkejärjestelmät, tämä mahdollistaisi edullisimmat, kattavammat eläkkeet. Olemme edistyneet tällä alalla, mutta vielä tarvitaan lisää työtä. Erityisesti niitä voidaan varmistaa tämän mm, sopimuksen koko Euroopan kattava luonne. Sitten mitä tulee näihin luvanantamisiin? Tämä edistää liiketoimintaa kaikkialla Euroopassa. Kiitän teitä edistyksestä tässä asiassa. Meillä on ehdotus myös pk-yritysten listauksesta. Tässä voidaan vähentää byrokratiaa pk-yrityksiltä, jotka haluavat listautua ja, ja, ja laskea liikkeelle näitä arvopapereita komission rakentavaa. odotamme lopullista kertomusta joulukuun alussa. Sitten yksi esimerkki vielä ehdotus koskien näitä katettuja obligaatioita. Voisimme päästä tämän kautta nopeammin. Esimerkiksi kiinteistömarkkinoilla komis- neuvosto on sopinut periaatteesta asiasta, joten toivon, että trilogi pian alkaa. Kuten aikaisemmin on todettu, Brexit tekee pääomamarkkinaunionista vielä kiireellisemmän. Tällä hetkellä EU-yritykset voivat luottaa Euroopan, ne, Lontoon Cityn rahoituksen trilogit ovat alkamassa koskien uusia sääntöjä, joiden kautta EUn keskusvastapuolten valvonta vahvistuisi tällä alalla. Toivon, että edistystä tapahtuu myös valvonnan tai investoinnilta. Odotamme tässä tukea tältä valiokunnalta. Vetoamme siihen, että hyväksyttäisiin ehdotus, joka koskee Euroopan valvontaviranomaisia ja niiden uudistuksia vielä tällä kaudella. Tämän, tässä ehdotuksessa on kaksi merkittävää osaa. Sillä vahvistetaan näiden valvonta viranomaisten valtuuksia, mikä on Brexitin yhteydessä tärkeä, ja myös vahvistetaan rahanpesu puitteistoa. Haluaisin kiittää Ekon valiokuntaa sen rakentavasta asenteesta ja työstä ja, vah- ja kehotan teitä pääsemään työssä loppuun aikataulussa niin, että voimme aloittaa trilogit tammikuussa. Sitten kestävä rahoitus. Eurooppa on sitoutunut johtamaan kau- kau- maailmanlaajuista Pariisin sopimusta – ja meillä on kolme lainsäädännöllistä ehdotusta, jotka koskevat kestävää rahoitusta ja jotka tulevat edesauttamaan näitä tavoitteita. Näin varat saadaan paremmin talouden vähän hiilistämisen tästä taksonomista on tärkeää antaa vähittäissijoittajille selvennystä siitä, mikä on vihreä, mikä ei. Investointien hallinnoitsijoille olemme myös antaneet hyvinvoja Haluan kiittää parlamenttia tähän asti saavutetusta edistymisestä ja kehytän, että lainsäätäjät toivottavasti saisivat paketin kasan vielä tällä kaudella. Sitten lopuksi fintech ja, ra- ja maksut. Fintech-toimintaohjelman osalta odotamme valvontaviranomaisilta tietoa kryptovaluuttaa koskien. Tässä on tehty kansainvälisesti työtä. Komissio tulee arvioimaan, tarvitaanko sääntelytyötä EU-tasolla. Sitä odottaessa meillä on tulossa helpompia ja parempia palveluja kuluttajille maksupalvelujen osalta kaikkialla EU-ssa. Erityisesti olemme ehdottaneet rajat ylittäviä maksuja koskevaa asetusta, niin että euromaksut olisivat yhtä halpoja kuin kotimaiset maksut kaikissa EU-maissa. Olemme tyytyväisiä EK-äänestyksestä 5. marraskuuta ja toivomme, että neuvotteluosapuolet toimivat rakentavasti ja pääsevät kompromissiin. Euro tulee, on, on, on valuuttana lähes kaikissa jäsenvaltioissa ja haluamme vahvistaa sen kansainvälistä roolia. Olemme vakuuttuneita edelleen siitä, että meidän kantamme, joka mukaan keskitytään euromääräisiin maksuihin, on oikea tie eteenpäin tässä asiassa. Lopuksi kaikki nämä aloitteet johtavat siihen, että meillä on yhdennetymät ja myös vakavaraisuudeltaan paremmin säännellyt markkinat. Samalla voidaan hyväksyä ne nopeasti näin koko tallentajat ja yritykset, koko talous tästä hyötyy. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tuesta näissä kaikissa tärkeissä asioissa tähän mennessä kiitän myös työstänne tulevia viikkoja ajatellen. Kiitoksia. Thank you very much to President. Kiitokset ähm, oikein paljon teille, Dombrovskis. Haluan kiittää komissiota jatkuvasta tärkeästä tuesta myös äh, kolmikantaneuvotteluissa niin, että neuvosto ja parlamentti saavat äh, vietyä päätökseen neuvotteluita. Ja me yritämme myös osoittaa maksimaalista kompromissihalua niin, että saisimme vietyä päätökseen nämä asiat. Toki haluan painottaa, että laatu, laatua vaadittaisiin, tai tällaista toimintaa tarvittaisiin nimenomaan neuvoston taholta. Me olemme hyvin lähellä äh, sopimusta. PEPS-esittelijä on täällä paikalla myös. Me puhuttiin, puhuimme eilen esimerkiksi Emiristä – ja näemme, miten neuvosto ei ole halukas liikahtamaan eteenpäin. On hyvin äh, vaikea tanssia äh, tangoa yksin, joten me teemme kaikkemme, mutta neuvoston täytyy todellakin ymmärtää, että meitä on kaksi yhteislainsäätäjää ja heidän täytyy myös toimia pragmaattisesti, kuten me neuvotteluissamme. No, tämän sanottua niin, niin käynnistämme nyt keskustelun. Ensin Markus Ferber, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen, komission varapuheenjohtaja. Puhun nyt Saksaa. Kaksi kohtaa. Ensinnäkin tämä Brexit-suunnitelmat. Viime viikkoina saatiin aikaan sopu yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä – mutta meidän täytyy kuitenkin edelleen seurata, miten alahuoneen keskustelut etenevät Lontoossa. Kova, kovan Brexitin todennäköisyys kasvaa jälleen, eli miten me valmistaudumme tällaiseen tilanteeseen? Mitä te teette? Tässä on osioita, jotka ovat tärkeitä Brexitin osalta. Puheenjohtajakin sanoi tästä jotain. Esimerkiksi nämä keskusvastapuolet, Näitä sääntöjä tarvitaan. Meidän täytyy saada aikaan sopu vielä ennen Brexittiä. Ja sitten toinen asia. Te puhuitte siitä, että näitä delegoituja säädöksiä odan uudistamassa ja että hiljattain järjestettiin kuuleminen. Meilläkin on tiettyjä kysymyksiä teille. Ensinnäkin kannustimet oman pääoman investoinneille – se on otettu mukaan tähän tekstiin, mutta tässä on 12 vuoden ajan. Ja sitten tämä ring fencing on toteutettu niin, että käytännössä sillä ei ole mitään merkitystä. Eli jos te vielä uudistatte näitä asioita ennen kuin, hyväksytäänkö nämä ennen kuin, tai muutetaanko näitä ennen kuin delegoitu säädös hyväksytään? Kiitos. Uh, okay. uh, thank you. Kiitos uh, näistä kysymyksistä. Ensin uh, tästä Brexitistä ja näistä su miten siihen varaudutaan. Otamme tämän hyvin äh, vakavasti. 13. marraskuuta me äh, julkaisimme tällaisen Brexit-toimintasuunnitelman, jossa annetaan äh, informaatiota siihen, millä tavalla me valmistaudumme myös mahdolliseen sopimuksettomaan Brexittiin. Komissiossa on arvioitu mahdollisia riskejä rahoitusjärjestelmissä Britannian mahdollisen vetäytymisen varalta. Ja me olemme tehneet, meillä on ollut myös tällainen tekninen työryhmä Euroopan keskuspankin ja Englannin keskuspankin välillä ja he ovat työstäneet näitä kysymyksiä. Ja yksi näistä asioista, kuten tekin mainitte, olivat nämä potentiaaliset riskit, jotka liittyvät äh, äh, clearingiin. Ja tässä me selkeästi sanoimme, että me tulemme toimimaan hyvin määrää tietoisesti niin, että voimme välttää tällaista jakautumista. Sen lisäksi äh, on tiettyjä vakuutusteknisiä kysymyksiä. Emme mekään, me näe kuitenkaan tässä mitään järjestelmäriskiä rahoitussektorille ja uskomme, että markkinaosapuolet kykenevät hoitamaan asiat keskenään. Multa osin me valvomme tilannetta läheisesti muiden toimielinten kanssa ja olemme valmiita toimimaan, mikäli Äh, no deal Brexit, pahin skenaario tapahtuisi. Sitten mitä tulee äh, Solvensi kakkoseen, me olemme käyneet äh, paljon keskusteluita tästä. Yksi elementti on nimenomaan se, miten paljon voidaan muuttaa delegoitua säädöstä ilman että muutetaan ykköstason lainsäädäntöä. Koska delegoitu säädös ei voi poiketa siitä, mitä lainsäädännössä sanotaan. Sen täytyy olla selvää. Ja liikkumavaraa tässä on rajallisesti. Samanaikaisesti olemme huomioineet Ekon valiokunnan ilmaisemat huolenaiheet sekä nyt että aikaisempina vuosina, joten me olemme käsitelleet esimerkiksi metodologiakysymyksiä liittyen ei jopaan, kun muutetaan näitä riskittömiä tasoja ja myös mitä tulee tähän pitkän ajavälin pääomakysymykseen, oman pääoman Ja riskitekijöihin lainoissa yrityksille. Tätä on pidennetty niin, että yritykset äh, voisivat valmistautua tähän kun on kysymys äh, oman pääoman investoinneista, Ja meillä on tässä äh, CMUn äh, tavoitteet ja yksi näistä äh, tavoitteista on ensinnäkin määritellä pitkän aikavälin investointi ja samanaikaisesti täytyy ylläpitää myös tarpeellista tasoa, tavallaan suo, suojatasoa. Ja mitä tule tähän shokkitekijään omalle pääomalle, se 22 prosenttia, mutta tämä voidaan oikeuttaa vain, jos ollaan varmoja, että voidaan toteuttaa nämä oman pääoman investoinnit myös stressi aikana. Ja tämä me yritämme nyt tavallaan siirtää myös lainsäädäntöön. Meillä on uusi pitkän aikavälin omien investointien kategoria, jossa on myös eri tason alimalleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi vain eläkesektorille, mutta me tulemme tekemään siihen pieniä sopeutuksia niin, että tätä voitaisiin soveltaa myös muihinkin sektoreihin kuin eläkkeisiin. Mutta kun teemme näin, meidän täytyy kuitenkin pitää varovaisuustasoa ja vakavaraisuuspuitteistoa puisteistot vakaana. Kiitos. Thank you. Of course we... Kiitos. Muistuttaisin, että perustamissopimus antaa mahdollisuuden delegoidulla säädöksillä täydentää lainsäädäntöä. Ja se mielestämme on ihan täysin samansuuntainen perustamissopimuksen kanssa, joten tarkistelemme tätä vastausta. Ja parlamenttihan voi myös hylätä delegoidun asetuksen, joten, säädöksen, joten jatkamme luonnollisesti vuoropuhelua komission kanssa. Seuraavaksi Pervans Peres. Um, ähm, monsieur vice president. Varapuheenjohtaja, te puhutte Brexitistä ja palaisin siihen kahdessa mielessä. Ensinnäkin, kun kyse on investointirahastosta. Te tiedätte, olemme skeptisiä sen suhteen, miten tämänhetkisellä lailla pystytään ylläpitämään vaatimustasoa, joka määriteltiin MIFIRin yhteydessä. Ettekö katso, että nyt olisi kiireellistä tulkita sitä sillä tavalla, että neuvotteluissa – voitaisiin panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä. Riskinähän on se, että tästä häviää kaikki sisältö ja logiikka MIFIR-lainsäädännön osalta. Ja toisaalta voidaan luoda pohja tuhoisalle polkumyynnille sisämarkkinoilla. Ja sitten toinen asia. Kun puhuttiin vastaavuudesta Sveitsin pörssiin. Ja siellä puhuttiin vain yhden vuoden vastaavuudesta. Tilanne oli hyvin erityinen. Ja vastaavuus päättyy tämän vuoden lopussa. Eli mitä mieltä olette sen uudistamisesta ja poliittisesta keskustelusta tämän aiheen ympärillä? Täysistunnossa te puhuitte siitä, että pitäisi saada parlamentti aktivoitumaan näiden kryptovaluuttojen osalta. No nyt on varmaan liian myöhäistä tehdä enää mitään, mutta yhä useammat ovat soittaneet hälytyskelloa, myöskin keskuspankit, jotka katsovat, että kyseessä on todellinen villilänsi. Eli mitä pitää tehdä, jotta Eurooppa ei joutuisi uudelleen kriisiin? Ja on ikävä kyllä, te ette ole kantaneet vastuutanne aikaisemmin, jotta olisi kunnolla voitu käsitellä PRIPS ehtoja PCVMissä. Ja tällä tavalla loppaus on saanut jatkua, kun siellä pyydetään poikkeuksia PRIP-säännöistä. Ja syynä on se, että lainsäädäntö on nyt viivästynyt, kun kyse on delegoitujen säädöksien hyväksymisestä tasolla kaksi. Ja jotkut ovat nyt huolissaan näistä kuluttajansuojakysymyksistä. Uh, okay, uh, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Tässäpä olikin näitä kysymyksiä aika kasa. Aloitetaanpa investointiin yritysten tarkastelusta. Sijoitusyritystarkastelussa olemme tyytyväisiä vasta Ekon valiokunnan tuesta. Ja olemme yhtä mieltä tavoitteesta varmistaa, että sijoitusyrityksillä on asialliset pääomaa puskurit ja että voidaan yksinkertaa, voidaan myös pitää kiinni näistä velvoitteista ja nopeutta kilpailua. Olemme tyytyväisiä siitä, että on siitä, että jää tärkeää sijoittuus yritykset, jotka hoitavat pankkitoimia ja jossa on samanlaisia riskejä kuin pankilla, niitä pitäisi pitää luottolaitoksina ja näin ollen niiden pitäisi olla täysin säänneltyjä ja valvottuja. Ekon on ehdottanut, että että vastuviranomaiset voisivat nimittää tiettyjä laitoksia, olisivat CRA, CRD puitteissa silloin, kun ne ovat pankin kaltaisia. Tämä voisi olla tästä voisi olla apua trilogeissa koskien niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat pitää useampia yrityksiä tämän puitteiston parissa. Sitten Sitten tämä vastavuussäännökset MIFID MIFIRissä. Meillä on jotakin huolia siitä, että Ekonin ehdotukset menevät ehkä vähän liian pitkälle. Tähän suuntaan ehkä voidaan jotakin kohdennettuja sopetuksia tehdä. Olemme avoimia keskustelulle ja suhtaudumme rakentavasti ja haluamme löytää kompromissin trilogeissa. Tietenkin ymmärrämme että EUsta ei pidä tulla liikaa kolmansista yrity- kolmansien maiden yrityksistä riippuvainen koskien näitä sijoituspalveluja. Sitten Sveitsin vastaavuuksista tote, todellakin me olemme mahdollistaneet väliaikaisen vastaavuuden vuodeksi. Mifirin alla pörssikauppaa varten tänä, tänä vuonna tämä päättyy. Lähestymistavassamme noudatamme neuvoston päätelmiä, jotka on nyt kahteen kertaan todettu. Siinä todetaan, että, että edellytys tämän lähestymistavan jatkamiselle edellyttää yhteistä instituutiollista puitteistoa – tässä kysymys on siitä, kuinka nopeasti sveitsiläiset voivat eh, siirtyä yhteiseen instituutioiden puitteistoon. Tämä on avainkysymys tässä asiassa todellakin. Well, uh, uh, it depends whether there is a... No, tämä riippuu siitä, onko tapahtunut edistystä tässä vastaavuuspuitteistossa. Mikäli ei ole tapahtunut mitään edistystä Sveitsin puolella, niin nykyinen vastaavuus eh, umpeutuu. Se on nyt tämä tilanne. Uh, sorry, yeah, uh, there were many questions. Script to Kysymyksiä oli todella paljon. An hour and that's a problem. And... Mutta meillä on vain tunti aikaa ja se on ongelma. Uh, okay, just uh, uh te- telegraphically. On... Aivan todella lyhyesti kryp- kryptovaluutasta odotamme, että että sääntelykartoitus tulevina kuukausina saadaan loppuun ja kryptovaluuttojen kartoittamisen ja tarjouksien mukaan arvioimme tilannetta ja teemme päätöksen siitä, mitä pitäisi Euroopan tasolla tehdä. Ensin meidän on siis saatava tämä, tämä äh, sääntelyllinen kartoitus, joka on tulossa tulevina kuukausina. Sitten äh, usitseista ja pripseistä tavoitteenamme Pripsin osalta on, on varmistaa yhteensopivuus kaikissa näissä tuotteissa. Voimme olla yhtä mieltä siitä, että laajennetaan poik- usitspoikkeusta, mutta mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Kiitoksia. Thank you. Sorry, I, by the way, I, I need to be in the plenary at nine because... Anteeksi, minun täytyy olla kello yhdeksän täysistunnossa, koska silloin käydään Brexit-keskustelu, joten meidän täytyy nyt olla hyvin äh, lyhykäisiä. Sofi, ole hyvä. Brief. Kiitos ihan lyhyesti. Huomenta komission jäsen. Puheenjohtaja viittasi juuri siihen vastahakoisuuteen, jolla neuvosto on tehnyt kompromisseja monella alalla ja menisin pidemmälle. Yhä enemmän olen huomannut, että neuvosto lainsäätäjänä on täysin toimintakyvytön. Te puhuitte tästä rahoitusteknologiasta kesken kolme kantaa neuvotteluita Pepsistä ja nyt alkaa vaikuttaa siltä, että tämä ei koske vain tätä asiaa, vaan ihan kaikkia. Tästä on tulossa suuri ongelma ja se on uhka sisämarkkinoille ja tavoitteille, joihin te haluatte päästä. Me suollamme uutta lainsäädäntöä ja uusia sääntöjä ja on vaikea saada aikaan sopu neuvoston kanssa, mutta sitten kun lainsäädäntö on hyväksytty, niin sitä pitää myöskin panna täytäntöön kansallisella tasolla. Ja olemme nähneet, että on suuria eroja eri kansallisten valvontaviranomaisten välillä, miten siellä sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja tämä myöskin heikentää sisämarkkinoita ja se uhkaa asemaamme maailmassa. Luin juuri raportin, joka liittyy internet-alustoihin ja eurooppalaisten alustojen asema, joka on tärkeää myöskin rahoitusteknologian osalla, niin se oli vain 12 prosenttia kokonaismäärästä. Ja kun katsotaan arvoa, niin se oli vain 2 prosenttia globaalien markkinoiden arvosta. Eli jäsenvaltioiden ja neuvoston haluttomuus rakentaa sisämarkkinoita alkaa uhata asemaamme maailmassa. Ja onko komissio riittävän päättäväisesti ottanut esiin tämän ongelman ja keskustellut siitä neuvoston kanssa ja tehnyt näkyväksi nämä säännöt? Anteeksi, nyt, nyt sinä olet äh, ylittänyt puheaikasi, joten menepä nyt asiaan. This was my question, but the... Niin, siis tämä oli kysymykseni. Mitä komissio tekee tälle asialle? Well, uh, on, uh... Niin mitä tulee EU-lainsäädännön soveltamiseen. Tämä on yksi syy sille, miksi halusimme tarkastella Euroopan valvontaviranomaisia, jotta voidaan varmistaa sitä, että EU-lakia sovelletaan yhdenmukaisesti kansallisella tasolla. Ja hiljattain muutettiin myöskin rahanpesun vastaisia vaatimuksia. Meillä on EUn puitteet ja rahanpesun vastainen direktiivi, mutta olemme myöskin nähneet, että soveltaminen on täysin kansallista. Eli olemme ehdottaneet, että jonkinlaisia toimivaltuuksia olisi myöskin EU-toimielimillä. Ja sitten kun ajatellaan edistystä neuvoston puolella, niin me tietysti teemme läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa ja vetoamme neuvostoon, jotta se etenisi ja tekisi tarvittavat kompromissit, jotta päästäisiin eteenpäin näissä asioissa, joista nyt keskustellaan ja vielä tällä lainsäädäntökaudella. Viime kädessähän lainsäätäjät sitten päättävät tästä, komissio voi helpottaa tilannetta, mutta viime kädessä lainsäätäjät tekevät tämän päätöksen. Kiitos. Kiitos. Sitten äh, Molly Scott Kato. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen haluaisin aloittaa kiittämällä erinomaisesta työstä, jota Martin Spolchin johtama tiimi on tehnyt kestävästä rahoituksesta. Me työskentelemme parlamentissa erittäin kovasti näiden kolmen lainsäädäntöpaketin parissa, jotka meille lähetitte. Minä arvostan sitä, että tässä on fokusoitu siihen, mikä on kestävää. Se on erittäin hyvä asia ja hieno nähdä tämä äh, yhteys äh, myös että ympäristön rahoituksen ja asiantuntemuksen välillä – mutta kuitenkaan ulkopuolelle jääneestä sektorista ei ole kovinkaan paljon. Esimerkiksi äh, voisi olla tällainen vihreä äh, ähm, osuus myös. Onko komissio samaa mieltä siitä, että lopullinen lainsäädäntö kestävästä rahoituksesta sen ei pitäisi määritellä vain mikä taloudellinen toiminta on kestävää, vaan myös mikä ei ole kestävää, koska Eikö tämä anna oikeastaan johda siihen, että tämä siirtymäkausi voisi nopeutua, jos meillä on tarpeeksi pitkät aikavälit teollisuudelle niin, että ne pystyvät investoimaan kestävällä tavalla? No, tässä oli kysymys niin kutsutusta ruskeasta taksonomisesta – Tätä on pitänyt, me olemme miettineet tätä ennen kuin me teimme tämän ehdotuksemme taksonomiasta. Oliko se sitten vihreää vai ruotsia, äh, ruskeaa? Ja me päätimme lähteä vihreään taksonomiaan ja lähdemme asteittain liikkeelle ilmastokysymyksistä ja ylipäätään ympäristöasioista ja näemme sen jo jonkinlaisena prosessissa ja mietimme sitä, että mikä on vihreää, mikä ei. Ja sitten se kehittyy pikkuhiljaa tässä kestävyysluokitusjärjestelmässä. Me uskomme, että tämä on oikea lähestymistapa tapa, eli että me saamme yksinkertaisemman, valtavirtaistetumman lähestymistavan. Mutta jonkinnäköinen kestävyysluokitusjärjestelmä esimerkiksi näille ruskeille luokille täytyy määritellä. Mutta emme usko, että tämä, tässä vaiheessa nämä nykyiset ehdotukset menisivät lävitse neuvostossa – meidän täytyy tehdä hyvin paljon työtä neuvoston kanssa varmistaaksemme, että nämä asiat menevät eteenpäin. Minulla olisi vielä jatkokysymys. Kiitoksia. Niin, ymmärrän sen, mitä sanoitte neuvostosta, ja on tärkeää, että siellä saadaan aikaan sopu. Mutta kuten sanoin, ongelma on se, että joudumme ehkä tilanteeseen, jossa meillä on tällainen vihreä obligaatio, ja siellä on mukana fossiilista teollisuutta, ellei niitä suljeta erikseen pois – ja tavoitteenahan on saada uskottavuutta ja siirtyä kestävään suuntaan. Ja se ei onnistu, mikäli nämä obligaatiot muut eivät ole uskottavia. Eli tästä olen huolissani. Ja voitteko olla varmoja, että jos meillä on vihreitä obligaatioita, niin ja jos siellä on sitten fossiilan yrityksiä, niin sitten koko tämä hanke saattaa kaatua. Uh, no, tämä on tietysti asia, joka voidaan ottaa huomioon riskinä ja voimme katsoa, voidaanko siihen puuttua tämän vihreän taksonomian kautta ja varmistaa, että sitä ei uloteta näille aloille. Olen siitä samaa mieltä. Ja voimme puhua tästä ruskeasta taksonomiasta, mutta otamme tämän kommentin huomioon. Meillä on sama tavoite. Thank you, Dimitris. Kiitos. Sitten Dimitris Papadimoulis. Ευχαριστώ proedre, Πρόεδρε, di proedre. Kiitos. Muutaman tunnin sisällä Euroopan parlamentti tulee täysistunnossa hyväksymään päätöslauselma, joka koskee näitä suuria skandaaleja verotuksessa. Ja kysymys on esimerkiksi automaattisesta informaation vaihdosta ja sitä, että sitä pitäisi lisätä ja että meillä täytyisi olla myös sanktioita niille jotka ovat ainakin 55 miljardia huijanneet valtiolta veroja. Uskotteko te, että parlamentissa on tahtoa lähteä äh, tiukasti tässä asiassa eteenpäin? Toinen kysymys, pankkiunioni ja kolmas pilari. Toivon, että ilman viivytyksiä sekä direktiivi että asetus hyväksytään mahdollisimman nopeasti? Onko poliittista tahtoa komissiossa? On, sitä on parlamentissa myös, mutta neuvostossa onko siellä todellakin eh, poliittista tahtoa viedä loppuun tämä asia? Kolmas kysymys. Eh, komissiohan on eh, tukea tukenut äh, äh, Kreikan budjettia 2019 ja te raportissanne totesitte, että Kreikan kansantalous äh, kohentuu askeleittain ja asetetut tavoitteet saavutetaan 2019. Uskotteko että todellakin, että olisi mahdollista, että euroryhmän aikataulun mukaan olisi mahdollista, että ensimmäinen palautus takaisinmaksu voisi todellakin olla mahdollinen 2019 ensimmäisellä vuosi neljänneksellä. Uskotteko te, että tämä on mahdollista? thank you. I'm bit afraid that probably not. Kiitoksia pelkäänpä, että kaikki eh, asiat eivät ehkä mennä läpi tulkauksessa, mutta yritän nyt kuitenkin näihin vastata. Ensinnäkin täällä kysyttiin tietojenvaihdosta veroviranomaisten välillä, siis kyse on verotietojen vaihdosta. Tästä voisin sanoa, että edistys on aika merkittävää ollut tällä kaudella tietojenvaihdon osalta ja veropetosten veroperustan rapauttumisen ja voiteen siirtojen osalta. Komission puolella haluamme edelleen toimia hyvin aktiivisesti tällä alalla. Paljon työtä on vielä tehtävänäkin ja useita relevantteja ehdotuksia on esillä tässä kontekstissa, jotka ovat vielä neuvottelujen vaiheessa. Voitaisiin mainita ALV-järjestelmän, CCCTBn ja ehdotuksemme, joka koskee digiveroa. Joka tapauksessa on selvää, että pyrimme varmistamaan sen, että myös suuret monikansalliset yritykset eh, maksavat osuutensa veroista. Tämän edelleen tavoitteena me teemme tiiviisti työtä tämän eteen. Sitten kysymys, joka koski idisiä. edisiä. edisiä Uh, it's 2015 legislative. Tämä talletussuojajärjestelmän edistystä on tapahtunut lainsäädäntöehdotuksen osalta. Kovin paljon edistystä ei ole tapahtunut. Toivomme, että neuvostossa päästäisiin enempän, enemmän eteenpäin joulukuussa huippukokouksessa ja eurohuippukokouksessa. Siellä tullaan keskustelemaan nimenomaan tästä pankkiunionista ja äh, varautumisjärjestelmästä ja edisistä ja siinä on nähtävä, kuinka paljon voimme päästä eteenpäin komission puolella, kuten jo sanoin alussa. Tämä on meidän tavoitteena. Me kyllä teemme työtä sen eteen parlamentin puolelta. Odotamme Ekonin mietintöä edis talletussuojajärjestelmästä. Työtä on tehty vähän hitaasti molempien lainsäätäjien puolella. Komission puolella pidämme tämän asian kyllä esityslistalle. Toivon, että päästään joulukuussa eteenpäin sitten Kreikan ensi vuoden budjetista. Kyllä Kreikka on nyt raiteilla, niitä päästäisiin tähän tavoitteeseen, joka koskee velan määrää BKT. Tässä on jonkin verran liikkumavaraa, jota aiotaan käyttää niin, ettei täytäntöön panna näitä eläkeleikkauksia. Kuten tiedätte, komissiossa suhtaudumme myönteisesti tähän. Tarvitaan vuoropuhelua myös luotonantajien kanssa niin, että varmistetaan, että kyseessä on yhteistyöhön perustuva lähestymistapa. Kreikka on edelleen sitoutunut rakenneuudistuksiin ja kriisinratkaisun jälkeisiin toimiin. Se on ehto jatkolle. Kiitos. Sitten Barbara Kappel. Kiitoksia puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja. Haluaisin puhua yhdestä alasta, josta lyhyesti puhuitte, eli kryptovaluutat ja niiden merkitys rahoitusalan vakauden osalta. Ne ovat yhä tärkeämpiä ja sanoitte, että tulevina kuukausina komissio tekee arvion sääntelytilanteesta, mutta nyt on täysin epäselvää, ovatko nämä eurooppalaiset tai kansalliset määritelmät, kattavatko ne kryptovaluutat. Ja tämänhetkinen sääntelypuitteisto, kattaako se nämä? Meillä on Maailmanpankilta saatu konkreettinen määritelmä ja haluaisin kysyä, kun ajatellaan näitä määritelmiä ja sääntelypuitteita, niin ovatko ne mukana tässä joulukuun ehdotuksessa? Ja sitten toinen asia. Tämä liittyy kryptovaluuttoihin, eli tämä epävakaisuus. Pelkästään viimeisen kymmenen kuukauden aikana pääomittamisessa 85 prosenttia on menetetty. Ja nämä summat ovat kahdeksasta miljoonasta supistuneet lähes yli 100 miljoonaan. Eli nämä markkinat ovat hyvin epävakaat ja investoijat ja sijoittajat voivat toimia anonyymisti ja tämä liittyy viidenteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin. Ja meillähän on kahdenvälisiä valuuttahankkeita ja haluaisin kysyä, miten nämä asiat eli avoimuus ja epävakaus, niin miten ne on otettu huomioon tässä sääntelyarviossa? Thank you for this uh, Kiitos äh, näistä kysymyksistä. Tässä oli useampi näkökulma. Ensinnäkin äh, tästä säätelyselvityksestä me olemme viemässä sitä päätökseen. Odotamme äh, Euroopan valvontaviranomaiselta raporttia ensi kuussa. Ja me odotamme sitä ja katsomme, että miten pitkälti äh, voimme käyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä vai tarvitsemmeko räätälöityä lainsäädäntöä esimerkiksi kryptovaluutoille niin, että tekisimme myös esimerkiksi eron eri kryptovaluutoiden välillä, koska kryptovaluutta on vain tällainen yhteinen nimitys, mutta kuitenkin alla, se, niiden alla ö, taloudellinen toiminta voi olla hyvinkin erilaista. Mitä tulee sitten tähän volatiliteettiin, se on ikävä kyllä. Tämä vaihtelevuus on kryptovaluutoiden yksi ongelma. Euroopan valvontaviranomaiset ajantasaistivat juuri varoituksensa investoijille muistaakseni helmikuussa ja määrittelivät tai toivat esiin näitä riskitekijöitä, jos investoi näihin. Se juuri se, että tämä on nyt hyvin vaihtelevaa ja että siellä ei ole minkäännäköistä takuuta. Ne toimivat ihan kysynnän ja tarjonnan perusteella, joten tässä on suuri riski, että menettää koko investointinsa. Mitä sitten tulee rahanpesuun? vastaiseen toimintaan. Viides rahanpesun vastainen direktiivi määrittelee jo kryptovaluuttavaihdokset ja että ne ovat rahanpesuvaatimusten alaisia, eli se on jo olemassa. Thank you. I now give... Kiitos. Nyt sitten Gunnar Högmark. Ja pyydän anteeksi varapuheenjohtaja Dombrovskis, että minun täytyy lähteä brexit istunto keskusteluun ja annan puheenjohtajan Nuijan Pervans Peresille. Thank you very much and thanks to you, Mr. Commissioner. Kiitoksia, kiitoksia hyvä komission jäsen. Minulla on aivan lyhyt kysymys. Mehän olemme nyt saaneet suurin piirtein päätöksen neuvottelut koskien pankkipaketin eri osia. Neuvotteluissa olemme kaikki puhuneet prosenttimääristä katoista, neuvoston ja parlamentin välisistä eroista. It would be good to hear from you. Olisi hyvä kuulla teiltä. Nyt kun aika lyhyessä ajassa olemme käsitelleet näitä näitä lainsäädäntöasioita tämän pankkeettiin ympärillä. Kuinka toteaisitte, mikä olisi tämä kokonaiskuva koskien riskivähennystä pankkialalla, pankkiunionissa? Jätän nyt syrjään nämä eroava, mielipideerot eri asioissa kun nyt olemme pääsemässä loppusuoralla, onko totta, että olemme paljon paremmassa tilanteessa kuin koskaan ennen, kun meillä on telakkasopimus, BRD-sopimuksessa meillä on selkeämmät vaat, pääomavaatimukset ja, ja paljon paremmat tämän, tämän tietyn tyyppisen velan suhteen kuin koskaan on ollut. Oletteko yhtä mieltä tästä myönteistä kuvasta? Uh, Kiitoksia. Eli riskin vähentämisessä tapahtunut edistys. Edistystä on tapahtunut viime vuosina riskien vähentämisessä ja myöskin eilisessä raportissa liittyen pankkiunioniin. Siellä puhuttiin ongelmalainoista ja tämä on yksi osoitus tästä. Ongelmalainojen määrä on vähentynyt taas 1,2 prosenttia, eli nyt ollaan 3,4 prosentissa. Ja pankeilla on enemmän likviditeettiä ja pääomapuskureita, eli uskomme, että tämä edistys riskien vähentämisessä raivaa tietä myöskin riskien jakamiselle. Ensinnäkin meillä on varajärjestelmä tähän kriisiratkaisurahastoon, mutta myöskin idikseen. erikseen. Ja sitten me korostamme sitä, että meidän täytyy saada tämä mahdollisimman pian päätökseen, koska tietyt standardit, kuten esimerkiksi tämä kokonaistappiosietokyky pitää saada voimaan ensi vuoden alussa. tämän kansainvälinen sitoumuksemme. Eli meidän täytyy saada tämä työpäätöksen nopeasti, jotta voimme soveltaa näitä vaatimuksia. Kiitos. Eli aika on riskin jakamiselle. Olle Ludvigsson viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Tack för ordet. Kiitos äh, puheenjohtaja. Juuri nyt on käynnissä neuvotteluita asetuksesta, joka koskee rajat ylittäviä maksuja sekä valuutan vaihtomaksuja ja minä olen varjoesittelijä. Haluaisin kysyä herra Dombrovskilta, mitä komissio konkreettisesti tekee, jotta voitaisiin varmistaa ää, tällainen kuluttajaystävällinen lopputulos ennen mandaattikauden päättyä. Mikäli me aiomme hyväksyä tällaisen dynaamisen valuutan muunnon tai vaihdon unionissa, joka on valinta, josta, joka on lähes aina kalliimpi kuluttajalle, niin silloin kuluttajilla täytyisi ainakin olla mahdollisuus äh, verrata sitä, mitä maksaa dynaaminen ja ei-dynaaminen valuutanvaihto. Ja sitten haluaisin kysyä äh, myös äh, siitä, että miksi komissio on äh, esittänyt vain kaksi ehdotusta, vaikkakin listaa muuten pitkä toimia, liittyen ähm, komission omaan toimintasuunnitelmaan rahoituspalveluissa yksityishenkilöille ja pienyrityksille. Voimmeko odottaa, että tulisi jotain uusia ehdotuksia vielä ennen mandaattikauden päättymistä? Minun mielestäni tarvitaan yhä vielä tällaista paneurooppalaista järjestelmää sähköiselle identifioinnille niin, että voitaisiin helpottaa taloudellisia palveluita yli rajojen, lisätä sitä kautta myös kilpailua ja laskea hintoja kuluttajille. Koska tällainen lakiehdotus esitellään? Uh, well, uh, thank you for the... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin rajat ylittävistä maksuista – me toki olemme tyytyväisiä siihen edistykseen, jota lainsäätäjät ovat saavuttaneet tässä asiassa ja todellakin komission puolelta haluamme, että asia saataisiin valmiiksi tällä kaudella. Pyrimme helpottamaan lainsäätäjien työtä omalta osaltamme. Meillä on joitakin huolia sen suhteen, että ehdotamme, että laajennettaisiin kotimaisia maksuja kaikkiin rajat ylittäviin maksuihin euromääräisinä. Par- parlamentti haluaisi käyttää kaikkia EUn valuuttoja, mutta ongelma on se, että ei ole mitään olemassa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voittaisiin näin toimia kustannustehokkaasti. Meillä on euromääräinen infrastruktuuri, joten voimme voimme näin saada pankit siirtämään tehokkuuden kuluttajille transaktioiden osalta, en tiedä. Kun kyseessä on vaikka Espanjasta Bulgarian tehtävät ja transaktiot, ehkä ei ole mitään infrastruktuuria, joko pankit tekevät sitä tappiolla tai eivät tarjoa näitä palveluja ollenkaan. Tässä on siis jotenkin huolia. Haluamme kuitenkin vahvistaa myös euron roolia niin, että se toimisi ainoana eurooppalaisena valuuttana perussopimusten mukaan. Näin, mitä tässä saattaa olla kyllä esteitä niin, että saavutettaisiin no, sopimusneuvoston kanssa. Tämä on siis suuri kysymysmerkki vielä, mutta, mutta meistä tämä on tärkeää kuluttajille ja tähän pyrimme. Sama pätee näihin, näihin valuutamuunnoksiin. Maksettaessa tämä liittyy avoimuusvaatimuksiin ja e, termilainien sopeuttamiseen e, e, ja kattoihin. On tärkeää, että kuluttajia ei liikaa tästä veloiteta. Olen aivan yhtä mieltä näistä valuutan muutoksista. Meillä on tässä ongelma. Siksi olemme tehneet tämän ehdotuksen. Olemme jo työstäneet joitakin näitä ajatuksia – parlamentin kanssa, kuinka tähän parhaiten voitaisiin puuttua tähän dynaamiseen valtavaihtoon. Sitten vähittäisen kuluttajarahoitustoimintasuunnitelma mainitsitte digitaalisen identiteetin tarkastukset, henkilölliset tarkastukset. Meillä on perustettu asiantuntijaryhmä, joka perehtyy näihin henkilöllisyystarkastuksen digitaalisesti ja on varmistettu se, että niitä voidaan laajemmin käyttää. Olemme jo nyt poistaneet digitaaliset henkilöllisyystarkastukset ylimääräisenä riskitekijänä verrattuna fyysisen läsnäoloon. Tämä oli askel eteenpäin, kun ajatellaan, jos ajatellaan digitaalisia transaktioita jotenkin riskaapeleimpanien kuin muita – No, tämän kautta voidaan edistää digitaalisten palvelujen laajenemista. Kiitos ja tämä päättääkin meidän rakenteellisen vuoropuhelumme. Me kiitämme teitä erittäin paljon tästä. Teidän työn esittelystä. Toki tässä on vielä paljon tekemistä ennen kuin mandattikausi päättyy. Ja teillä no, seuraava tapaaminen, e- Ekonin tapa valiokunta on budjetti- ja ekonvaliokunnan yhteiskokous kolmas joulukuuta maanantaina. Ja seuraava keskustelun vuoropuhelulle teidän kanssaan yhdessä komission jäsen Moskovicin kanssa 10. joulukuuta, joten näemme teidät pian uudestaan. Kiitokset tästä keskustelusta. Tässä tuli esille monta tärkeää asiaa. Kiitos.